Okay, colleagues, we can... Hyvät kollegat, voimme nyt aloitella. Äh, odottelimme, että kollegat pääsevät paikalle ensimmäisen äänestyksen esittelijä. On nyt saapunut. Ensin haluaisin sanoa koordinaattoreille, että me haluaisimme aikaistaa kokousta heti äänestysten jälkeen alkavaksi, mutta ähm, kollega Vantaan ja muut äh, heille tämä oli ongelma, joten me jatkamme koordinaattorin kokouksella kello 11.30. Koordinaattorit siis tulivat tänne 11.30. Oli liian monimutkaista muuttaa äänestyssuunnitelmia muissa valiokunnissa ja niin edespäin. Eli koordinaattorin kokous alkaa kello 11.30 esityslistan mukaisesti tänään. Sitten haluaisin muistuttaa, että meillä on tällä iltapäivänä ähm, kokous ähm, Eko pääosaston työohjelmaa koskien. halusin muistuttaa tästä. Nyt Inasio Corrao on paikalla, joten voimme aloittaa äänestykset. Äänestämme nyt lausuntoluonnoksesta, joka koskee lääkkeiden saatavuutta. Ignacio, onko sinulla kommentteja? Ei. Joten siirrymme heti äänestyksiin, mutta ennen sitä tarkistamme vielä äänestyslaitteet voivatko kaikki nyt testiäänestyksen tehdä? Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Yksi ihminen ei ole vielä äänestänyt. Äänestys päättyy, laitteisto toimii hyvin. Hyvä, eli voimme aloittaa. Aloitamme kompromissi A puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme kompromissiin B puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus numero 1 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylät yhdeksän puolesta vastaan. Tarkistamme tämän sähköisesti. Äänestys alkaa. Tämäkin selvän päänestys päättyy hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 22 seuraavana puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Tarkistus 25 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on selvää. Ihmiset nyt toimivat toisin kuin näyttävät. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Käännämme sivua, hyppäämme monen kohdan yli. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Taas hyppäämme eteenpäin. Tarkistus 49 puolesta vastaan tyhjää Hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tarkastuksen 53. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? 53. Äänestys päättyy. Ja tämä on hylätty. Selvemmin kuin ennen. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 on kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa vi- puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt meillä olikin vielä kolmas osa tarkistuksessa 55. 55 osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämä 59. Äänestys alkaa. Has everyone voted? The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi G e puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme, mihin siirrymme. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt siirrymme 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän 78 ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tämä on hylätty. Toinen osa. Toinen osa. Tarkistus 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja tämän jälkeen meillä on koko lausunnosta loppuäänestys sähköisesti. Äänestys alkaa. Olisiko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä edis. Onnittelut Ignacio Corao. Ja kiitoksia myöskin näistä kompromisseista. Se helpottaa äänestystä ja tekee viestistä helpommin ymmärrettävän lopultakin. We now move to the first of Mr. Nyt siirrymme ensimmäiseen edustaja Bredan mietinnöistä tänään. Hänellä oli kaksi mietintöä. Ensimmäinen on tärkeä mietintö koskien kehitysyhteistyön tehokkuuden parantamista. Edustaja Preda, haluatko sanoa jotakin? Ei. Siis me siirrymme äänestykseen suoraan kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkastus 55 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme numero 55. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4. Äänestämme ryhmänä kompromisseista 4-7, jos kaikille sopii. Kaikille ilmeisesti sopii, joten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt voimme siis siirtyä tarkistus 62. Tarkistus 62 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Tarkistus 52 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää Voisivatko sosialistit näyttää selkeämmin puolesta vastaan tyhjää hylätty? 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän 83 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Raukeaa. Tämä raukeaa. 86 puolesta vastaan tyhjää Uudelleen 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Tarkistus 87 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Siirrymme nyt tarkistukseen 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tarkistuksen 99 äänestys alkaa. kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ehdotamme, että äänestämme kompromisseista 9-12 yhdessä ryhmässä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 108 puolesta vastaan tyhjää. Sosiaaliset eivät näyttäneet selkeästi 118 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän sähköisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 116 puolesta hylätty. 117 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 119. Tarkistamme, että Tarkistamme tarkistuksen 118. Äänestys alkaa. Luulen, että tämä oli selvä, mutta täällä on väärässä. Äänestys päättyy. Ei, tämä olikin hylätty. Te olitte oikeassa. Te olitte oikeassa. Ihmisten pitäisi nostaa kätensä selkeämmin. 119 119. Kommentti mikrofonin ulkopuolelta. Tai jos ei... Made Okay, 119. 119. Niin, 119, 119 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Siirrymme nyt kompromissi. Ai, siitä äänestinkin jo. Tarkistus 123 puolesta vastaan. Tyhjää. Täytyy tarkistaa tämä. 123. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän tarkistus 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ehdotamme, että äänestämme kompromisseista 13-17 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän tarkistus 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän tarkistus 15. Äänestys alkaa. Onko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 16 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän tarkistus 18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi. Anteeksi. Tarkistus 21 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 22 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää tarkist, hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta. Anteeksi. 33 puolesta vastaan tyhjää hylättyä 34 puolesta. Kolmekymmentä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 35 puolesta. Vast... Ai, tämä onkin rauennut puheenjohtaja sanoa. 36 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Äänestämme jo 17.30. puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt äh, tarkastus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt äänestämme koko tekstistä nimenhuoltoäänestyksellä, koko mietinnöstä nimenhuoltoäänestyksellä. Äänestys päättyy ja teksti on hyväksytty hyvin suurella enemmistöllä. Onnittelut edustaja Preda tästä erittäin hienosta mietinnöstä ja erittäin hienosta yhteistyöstä. Okay, we can... No niin, voimme siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalla, joka on äänestys lausuntoluonnoksesta, joka käsittelee sukupuolten tasa-arvon edistämistä ja mielenterveyspalveluissa ja kliinisessä tutkimuksessa. Valmistelija on Flora Marcellesi. En tiedä, onko hän täällä tänään. Ei ilmeisesti. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. puolesta, uudelleen puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tarkistus yksi kone äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus neljä kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan ja hyväksytty. Voimme tarkistaa kompromissi A. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Suuri enemmistö, kuten näette. Tarkistus 10 puolesta. Vastaan. Tarkistus 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus kompromissi tarkistus C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt koko lausunnosta loppuäänestys. Koneäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Onnittelut lausunnon valmistelijalle. Ja Mr. Guerrero wants to... Edustaja Guerrero, olkaa hyvä. Quiero que la comisión felicite al señor Jordi Sebastián por este informe. Haluaisin, että valiokunta onnittelee edustaja Jordia tästä mietinnöstä. Hän ei ole enää parlamentissa, on siirtynyt toisaalle, mutta hän, tämä olisi tunnustus hänen työstään täällä valiokunnassa. Voimme laittaa tämän pöytäkirjaan, että Jordi Savastia on lähtenyt parlamentista. Voimme onnitella häntä tästä työstään ja kiittää häntä tämän lausuntoluonnoksen valmistelusta. Kiitos edustaja Guerrerolle tästä ehdotuksesta. Tämä osoittaa, että eri poliittisten ryhmien välillä on ystävyyttä ja tunnustusta kovasta työstä. Sitten Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa koskeva vuosikertomus, sitä koskeva lausuntoluonnostus, valmistelija on Bernd Lucke. Haluaisiko hän sanoa jotain? Ei, joten äänestämme suoraan. Kompromissi B. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi C puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneäänestyksenä. Tarkistus 15. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Hylätty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 22 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan toinen osa tarkistuksesta 22, vaikka näytti hyväksytyltä. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Täpärästi. 25 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 26 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tai tarkistetaan 26. Koneäänestys alkaa tarkistuksesta 26. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten lausuntoluonnoksesta loppuäänestys. Koneäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Minä myös. Minä taidan olla ainoa, joka vielä puuttui. Äänestys päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä onnittelut edustajan Lukelle. Kiitos työstä kompromissien eteen. Se tekee äänestämisestä nopeampaa ja lausunnosta selkeämmän. Seuraavaksi la, seuraava lausuntoluonnos, jonka valmistelija on Christian Dan Breda. Se on luonnos, joka käsittelee vuosikertomusta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2015. Haluaisiko edustaja Dan Preda sanoa jotain ei, joten kompromissi yksi puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan kuitenkin 10. Koneäänestys alkaa tarkistuksesta 10. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Hän oli oikeassa jälleen. Kaikkien pitäisi nostaa kättä selvästi. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tarkistus kaksi alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5, voidaan sanoa 8 korjaa 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan ensimmäinen osa tarkistus 53. Äänestys alkaa koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tai tarkistetaan 54, koneäänestys alkaa. 54 äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 55 puolesta vastaan ja hylätty. 54, 64 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty käsittääkseni, mutta tarkistetaan 64, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 67 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 71. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 tai Haluatko tarkastaa? 72. Tarkistetaan Äänestys alkaa. 72. Äänestys päättyy. Hylätty. Olette oikeassa. Ihmiset nostavat kättä myöhemmin. Näyttää siltä, että äänestävät toisin kuin haluavat. 73. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 puolesta vastaan ja hyväksytty. 75 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 76 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 77 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 84 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kyllä, kyllä, hylätty. Hylätty suurella enemmistöllä vakuutan. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koko lausuntoluonnoksesta koneäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä on enemmistölle onnittelut valmistelijalle edustaja Predalle. Ja sitten viimeinen äänestys, energiasaatavuus kehitysmaissa. Okay, so. No niin. Kompromissitarkistuksia löytyy taas rutkaasti. Kompromissitarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 63 puolesta vastaan. Hetkinen. Pieni hetki. Siis olemmeko nyt päässeet tuohon suulliseen kysymykseen? Kollega Breida, olette oikeassa. Tämä asia puuttuu nuoteistani, niin eli ensin tämä suullinen kysymys ja sitten vasta päätöslausuma teksti, eli aloitetaan tästä suullisesta kysymyksestä. Siihen liittyen ei ole minkäänlaisia tarkistuksia, joten siirtykäämme suoraan koneäänestykseen. Kiitokset tästä vinkistä. Eli suullinen kysymys, äänestys alkaa. On se hyvä, että kansanpuolueen väki on hereillä tänä aamuna. Ovatko kaikki äänestäneet siis aiheena suullinen kysymys? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Suullinen hyvä kysymys on hyväksytty suurella ääntenenemmistöllä. Nyt pääsemme tähän varsinaiseen päätöslausuman luonnokseen aiheesta energiasaatavuus kehitysmaissa. Kompromissitarkistus 1 hyväksytty, tarkistus 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 69 tarkistusäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kyllä. Tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tarkistus 70. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatteko tarkistuttaa tämän? Tarkistus 71 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 60, anteeksi, 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78, kohta kohdalta äänestys, ensimmäinen osa, puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan, eli 78, ensimmäinen osa, äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hylätty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 79 puolesta, vastaan tyhjää. Tarkistetaan 79. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 80 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 81 81 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan ensimmäinen osa 81. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy ja hyväksytty. Ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 82 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 85 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 85. Äänestys alkaa. Todennäköisesti meni läpi, mutta saas nähdä. Äänestys päättyy. Hyväksytty, kyllä, kyllä. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 89. Kun äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 2. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 90 ja äänestämme vain ainoastaan sen toisesta osasta tästä lisäyksestä. Ja puolesta äänet vastaan tyhjää ylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää hy- Seuraavat raukeavat, näin pääsemme tarkistuksen 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 102. Jotkut ryhmät eivät ole mukana äänestyksessä laisinkaan. Eli 102 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Voisitteko varmistaa, että joka ryhmästä on äänestys tulostiedossa. 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 99 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 99. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi tarkistukseen 100. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 103. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 104. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 106. Puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 106. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää. Mielestäni tämä meni läpi, mutta tarkistetaan. Koneäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kahden äänen enemmistöllä. Sitten johdantosan tekstit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 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 19. Anteeksi, tarkistus 20. äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta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 hylätty, 32 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 33 puolesta vastaan, tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 33, koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 34 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 35. äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhden äänen enemmistöllä. 36 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 36. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. Seuraavana tarkistus 40. Puolesta vastaan tyhjää. Ylätty 41 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 42 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 43 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan. Tarkistus 44, koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan tarkistus 48, koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää. Mielestäni tämä meni läpi, mutta tarkistetaan. Koneäänestys tarkistuksesta 53 alkaa ja päättyy. Hyväksytty kolmella äänellä. 55 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää, tarkistetaan. Tarkistus 56, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämäkin. Tarkistus 57, koneäänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Näin pääsemme koko päätöslauselma tekstistä. Nimen huutoäänestyksellä ei, vaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänten suurella enemmistöllä Eli täysistunnossa käsittelemme tätä suullista kysymystä. Näin pääsimme äänestyksistä. Ja nyt pidämme tauon. Jatkamme koordinaattoreiden kokouksella 11.30. Kiitoksia.